Herra Maton mietintö, uusi yhteinen kalastuspolitiikka, rakenneteknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten. Ja annan puheenvuoron esittelijälle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja ja parlamentin yksikköjä yhteistyöstä, jota tämä mietintö saatiin eteenpäin. Tekniset menettelyt ja monivuotiset suunnitelmat ovat tärkeimpiä välineitä YKPn tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta teknisiä toimenpiteitä ei voida pitää mitenkään sekundäärisenä käsitteenä. Ne ovat poliittisesti äärimmäisen tärkeitä. Tekniset toimet Toimenpiteet määrittelevät satojen tuhansien kalastajien elämän ja tämän vuoksi on tärkeää, että hyväksymme niiden muotoilun. Meidän mielestämme olemassa olevaa lainsäädäntöä täytyy muuttaa, koska siinä on mukana valtaisa määrä lainsäädäntöä. Meidän täytyy ottaa YK mukaan vahvemmin esimerkiksi alueellistaminen ja sallin poisheittokielto. Tämän lisäksi jo aikansa eläneitä sääntöjä täytyy uudistaa ja osa niistä poistaa. Samoin täytyy uudistaa niitä, jotka eivät toimi tai jotka voisivat toimia paremmin. Lisäksi lainsäädäntötekstien ymmärrystä täytyy parantaa niin, että voidaan helpottaa lainsäädännön täyttämistä asianomaisissa piirissä. Meillä on suuri haaste. Uuden asetuksen lainsäädännön täytyy pystyä vastaamaan jouhevalla tavalla kalakantamuutoksiin ja ottaa huomioon reaaliajassa tehokkaiden kalastusmenetelmien kehittäminen. Euroopan lainsäädännön täytyy tukea tätä eikä jarruttaa tätä kehitystä. Kaiken täytyy perustaa tiete- tieteelliseen tietoon. Resurssien hallinta ja kalastussektorin mukaan otto päätöksenteossa on äärimmäisen tärkeää ja alueellistamisen kautta voidaan antaa lisää potentiaalia järkevämmälle kalastusalueiden hallinnalle. Sektorikin pyytää meiltä joustavaa puitteista niin, että voidaan sopeutua uusiin olosuhteisiin ja uusiin haasteisiin, joita aina on edessä. Haluaisin kiinnittää sitä huomiota sitä merkitystä, joka täytyy aina kiinnittää toisiosuusperiaatteeseen. Tämä mietintö, josta tänään keskustellaan, siinä ehdotan uudenlaista lainsäädäntöarkkitehtuuria. Kolme näistä seikoista liittyy keskitettyihin yhteisiin sääntöihin ja tässä on osa erityisasetuksia, joita hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Neljäs akseli liittyy taas alueellistamiseen. Tätä pitäisi soveltaa alueellisiin säännöksiin, joissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Mitä tulee monivuotisiin suunnitelmiin, ne ovat kaikista paras tapa viedä eteen erityisiä teknisiä toimenpiteitä eri kalastusalueille. Meidän täytyy varmistaa se, että näillä toimenpiteillä täytetään tavoitteen. Y- yhteislainsäätäjien täytyy ponnistella miten, niin, että päästään yhteisymmärrykseen monivuotisista suunnitelmista hyväksymistä ja täytetään perussopimuksen vaatimukset ja toimitaan viimeisimmän oikeuskäytännön mukaisesti. Meidän täytyy lisätä eri toimijoiden mukanaoloa ja päätöksentekoa kaikessa siinä, mikä liittyy alueellistamiseen. Toivon, että mietintöni on hyvä lähtökohta rakentavalle keskustelulle. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme niin, että voisimme kuulla eri kalastussektoreita, joihin tämä vaikuttaa, saada aikaiseksi synergiaa niiden tarpeiden välillä ja pystyä samalla suojelemaan myös kalakantoja. Minä luotan siihen ruokakomission jäsen, että se ehdotus, jota komissio valmistelee, joka toivottavasti näemme param, pa, muutaman kuukauden kuluttua, siinä on mukana nämä kaikki suositukset ja hyvät periaatteet. Kiitoksia sitten puheenvuorot ilman puhujalistaa puheenvuoropyyntöjä on kovin vähän aina kaikille puheenvuoro, koska meillä on aikaa. Ensin edustaja Mila Mons. Kiitos puhemies. Kiitos herra Matolle. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan huomioida eri uudistukset YKPssä, että voidaan poisheittämiset huomioida paremmin. Tässä tarvitaan teknisiä toimenpiteitä, jotta päästään nykytilanteesta, kun säännöt ovat tilkun talkun siellä täällä, ja siellä on noin 30 eri asetusta. Siksi on erittäin tärkeää, että saadaan yleiset puitteet yhteisille säännöille. Tämä alueellistamistakin yhtä lailla, kuten niitä sääntöjä, jotka ovat enemmän alueellisia, niin että voidaan paremmin ottaa mukaan myös tiettyä joustoa. Ja kuten esittelijä Matto totesi, alan täytyy osallistua myös tähän muutosprosessiin. Sitäpä tekniset toimenpiteet perustettakoon hyvin tutkimuksiin niin, että huomioidaan ympäristön kestävyys, mutta myös taloudellis sosiaalinen ulottuvuus kalastuksen täytyy oppia virheistä, kuten vanha ehdotus, joka komissiolta oli liittyen välineisiin. Ja lopuksi haluaisin kiittää vielä herra Matoa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Serrao Santos Haluaisin tuoda esille, että aivan niin kuin tässä mietinnössä on sanottu, yhteisen kalastuspolitiikan täytyy seurata uutta suuntaa ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Nyt kun me keskustelemme kalastusmahdollisuuksista ensi vuoden osalta ja kun keskustelemme monivuotisesta suunnitelma, kalastussuunnitelmasta, niin neuvosto edelleen torpedoi näitä rajoituksia, joita tieteellisen tiedon pohjalta on luotu. Tällä on merkittävä vaikutus lyhyellä aikavälillä kalakantojen kestävyyteen ja riski pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä kalastajien elinkeinolle. Tässä pitäisi kuitenkin luoda strategisia suunnitelmia. Haluaisin kiittää tässä edustaja Matoa hyvin tehdystä työstä. Joistakin yksityiskohdista emme ole aivan yhtä mieltä, mutta olemme täysin yhtä mieltä siitä, että täytyy parantaa kalastajien mahdollisuuksia toimia täytyy suojella kalakantoja ja meriympäristöä. Kiitoksia sitten edustaja Tomassik. Gospođo predsjednice, prilagođavanje tehničkih mjera specifičnostima svake ribarske regije. Kiitoksia kovasti puhemies. Teknisen toimenpiteiden mukauttaminen erityispiirteisiin kullakin kalastusalueella on oikea tai sille, että päästä kestävään kalastukseen. Yhteinen tavoite meillä on, mutta ratkaisua ei voida laatia yhteiseltä pohjautua. Olen iloinen, että esittelen sen ymmärtää. Euroopassa on edelleen alueita, missä kalastus ei ole pelkästään isoa bisnestä tai teollisuuden ala, vaan se on myös elintapa, joka vuosisatojen ajan ollut olemassa ja sellaisena se pitää säilyttää. Sellaiset yleiset säännöt, joita on kalatvarojen kestävän hyödyntämisen asetuksessa, esimerkiksi kun siinä kiellettiin monen välineen kieltäminen pienimuotoisessa kalastuksessa, on vaikeuttanut sosiaalista tilannetta joillakin alueilla, myös Kroatian saarilla. Tätä ei pidä sallia. Eli vaikkakin pyritään tätä oikaisemaan oikeudenmukaisesti, niin haluaisin kyllä tukea tätä päätöslauselmaa. Next one will be Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kuun. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos, rouva puhemies. Mä olen kiitollinen Gabriel Matolle, että hän toi tämän oma-aloitemietinnön parlamenttiin. Me puhumme siis teknisistä toimenpiteistä ja on hyvä, että me voimme ottaa kantaa tähän ennen kun komissio julkaisee kantansa. Tässä on paljon ylisääntelyä ja tässä on suuri kuilu eri kalastajien välillä ja Euroopan unionin välillä. Tässä on hyvin paljon sääntöjä, jos on kiintäytyy vielä kirjoittaa ylös minä päivinä, todellakin on merellä ja sitten on verkkoja koskeva sääntely, joka sitten ei toimi pienten laivojen kohdalla lainkaan ja sosiaalimaksuja täytyy maksaa ja siksi me todellakin tarvitsemme tämän selkeän määritelmän. Kalastaja tarvitsee oikeastaan vain kolme, neljä asiaa jota tarvitsee säännellä. Ensinnäkin pyyntialue, sitten kiintiötä tarvitaan, sitten verkon koko ja sitten tarvitaan valvontaelin, joka sitten valvoo hänen saalistaan. Kiitos. Next one, Mr. Marias. Kiitoksia sitten edustaja Marias. Puhemies, haluaisin todeta, että yhteinen kalastuspolitiikka ei voi olla yhdenmukaista, koska teknisiä toimenpiteitä on nyt 13 asetuksessa. Se on epäjärjestyksessä, se ei ole johdonmukaista. Tämän lisäksi saattaa olla myös ristiriitaisuuksia. Alueellinen lähestymistapa toimenpiteissä osoittaa, kuinka paljon tässä on eroavaisuutta Välimeren alueella. Komissio omassa kertomuksessaan toimenpiteistä ei huomioinut välimertä, koska tilanne oli mutkikas. Emme voi sallia sitä, että syntyy köyhä etelä ja rikas pohjoinen Euroopassa. Me emme saa luoda jakolinjoja yhteisessä kalastuspolitiikassa, vaan täytyy hyväksyä yhtäläisiä toimenpiteitä koskien kaikki Euroopan unionin maita. Lisäksi meidän täytyy tukea myös köyhiä kalasta minun maassani, jotka eivät ole päässeet tavoitteisiin me tarvitsemme kolmannen pöytäkirjan vielä, koska tässä on nimenomaan alkutuotanto pantu kyseenalaiseksi, kuten myös maatalous. Kiitos, koska tulen Irlannista, Meillä on paljon saaria ja monet rannikkoalueen asukkaat ovat riippuvaisia kalastuksesta. He ovat kalastaneet vuosikymmenten ajan, mutta tilanne on huono, koska Euroopan politiikka ei toimi. No en tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta meidän täytyy kuitenkin kuunnella heitä. Ja siksi, kun me nyt muutamme eurooppalaista kalastuspolitiikkaa, meidän täytyy kuulla kalastajien ääntä ennen kaikkea pienten alusten kalastajia. Kun me tarkastelemme esimerkiksi kiintiöitä, niin meidän täytyy toki tarkastella tätä tieteen näkökulmasta, mutta meidän täytyy olla myös oikeudenmukaisia. Kuten sanoin, kalastajat ovat riippuvaisia tästä äh, elämänmuodosta. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Tekniset toimenpiteet ja monivuotiset suunnitelmat ovat äh, erittäin tärkeitä asioita kalastuspolitiikan osalta. Monivuotiset suunnitelmat mahdollistavat jonkinlaista ennakoitavuutta ja vakautta varsin epävakaalle sektorille. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös läheisyyskysymys. Tässä jäsenvaltioilla on määrävä rooli. Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionilla on täysi toimivalta meri- aluekysymyksissä ja kalastuskysymyksissä. Ja politiikassa ei oteta huomioon sitä valtaisaa eroa, joka tällä sektorin eri osa-alueilla on. Ja tässä unohdetaan läheisyysperiaate. YKPn tavoitteena on taata kalakantojen säilyminen ja kalastajien elinkeinon säilyminen, säilyminen samalla huoltain resursseja. Kiitoksia seuraavaksi komission jäsen Rova Jurva. Me arvostamme kovasti valiokunta-aloitteista mietintöä, jonka Mato on laatinut elvyttämistoimista. Se on erittäin tärkeä panos parlamentin puolelta siihen, miten teknisen toimenpiteen kanssa pitäisi edetä. Mietintö osuu sopivan ajankohtaan, koska komissio on juuri valmistelemassa lainsäädäntöehdotustaan ehdotustaan teknisiä elvytystoimenpiteitä varten koko unionissa. Olen iloinen, kun voi sanoa, että mietintö noudattaa paljon meidän omaa ajattelutapaamme alueellistamisen yksinkertaistamisen osalta. Uusi ehdotus on tärkeällä siellä komissiossa. Voin vahvistaa, että aiomme tehdä tämän ehdotuksen ensi vuoden alkupuolella. Periaatteessa mukana on puitteet, periaatesäännöt, jotka kattavat koko unionin. Tarkoituksena on keskittyä siihen, että voidaan hallinnointimallia muuttaa. Näin alueellistaminen onnistuu ja keskitytään yksinkertaisiin muutoksiin sisällön osalta, että luovutaan tarpeettomilta toimilta ja muu alueellistelitaan. Tämä on mitä erinomaisin tilaisuus tarjota joustavampaa lähestymistapaa päästäksemme kestävän kalastuspolitiikan tavoitteisiin. Mutta niin ikään on tärkeää korostaa sitä, että uusi ehdotus ei muuta toimia, joita meillä nyt on käytössä, tai vastoin niitä kohennetaan entisestään. Sitten mitä tulee monivuotisiin suunnitelmiin, komissio siinäkin on kovasti samaa mieltä analyysin kanssa teidän mietinnössänne. Suunnitelmat ovat keskeinen väline, uudistetussa YKPssä, koska ensinnäkin ne ovat tärkein väline päästäksemme tavoitteisiin koskien MSYtä, enimmäistuottoon vuotuisesti ja toiseksi saadaan aikaan vakautta alalla. Kolmanneksi ne ovat tärkeä väline myös kun täytäntöön pannaan purkuvelvoitetta ja alueellistamista. Neuvottelut ensimmäisestä monivuotisen suunnitelmasta Itämeren alueella on pikkuhiljaa etenemässä hyvää vauhtia. Me olemme päässeet paljolti toimielinten välisistä erimielisyyksistä ja komissio toivoo, että kompromissi tulee piakkoin valmiiksi. Me jatkamme sopimuksen tien siloittamista. Me teemme tärkeää työtä parlamentin kanssa näissä asioissa se on erittäin tärkeää, että päästään yhteiseen tavoitteeseen, eli pitkällä aikavälillä saadaan aikaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kalastuspolitiikkaa. Toast.